esityslistan kohtaan. Minulla on teille vielä kaksi ilmoitusasiaa. Ensimmäinen on artiklan 216 neljä kappaleen mukaisesti työjärjestyksessä. Ilmoitan teille, että eh, täysistunnossa eilen kello 17 eh, esitetty oikaus, oikaisu, niin siitä ei ole suoritettu mitään äänestystä, ja näin ollen tämä oikaisu on hyväksytty. Ja toisekseen ilmoitan teille, että artiklan